ei päätet, siitä ei päätettäisi puheenjohtajakokouksessa, vaan että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet saisivat äänestää siitä ja sen luovuttamisesta. Colleagues, I am informed... Kollegat, olen saanut kuulla, että asiasta on käyty syvällistä keskustelua puheenjohtajakokouksessa tänä aamuna. Ja uskon, että meidän pitäisi nyt antaa puheenjohtajakokouksen päättää tästä asiasta tulevaisuudessa, mutta kommenttiin on pantu merkille ja nyt meidän täytyy kuitenkin siirtyä äänestyksiin, jos sopii. Lambsdorff, onko tämä nyt samasta aiheesta, koska jos on, niin sitten haluaisin kyllä siirtyä jo äänestyksiin. Ransdorff, onko tämä nyt sama aihe? Yes, president. It is... Kyllä, puhemies koskee samaa aihetta. Tiedän, että Saharov-palkin